seuraava esityslistan kohta on edustaja Josef Sajerin mietintö, säädösvallan siirtovaltuus. Ja annan ensin puheenvuoron esittelijälle, olkaa hyvä. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcovics alelnök úr! Sok szónok azzal kezdi a parlamentben a felszólalás. Hyvä varapuheenjohtaja Sefconic, monet puhujat aloittavat sillä, että heidän aiheensa on yksi tärkeimmistä. Suokaapa, että minä sanon samoin ja ajattelen samoin, mutta minulla on olennaisesti enemmän perusteluja. Koska tämä aihe, jota nyt käsittelemme, nimittäin sairausvallan siir- siirtäminen, on yksi tärkeimmistä, mutta harvoin mainituista uutuuksista Lissabonin sopimuksessa. Ne jotka ovat kritisoineet Lissabonin sopimusta, ovat usein puhuneet demokratian puuttumisesta. Ja mielestäni tämä oikeus on yksi tärkeimmistä parlamentin lainetusta valtuuksista, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaisten suoraan valitsemat edustajat, niin Tästä lähtien kansalaisten valtuuttamina he voivat säädösvallan siirtämisen asetuksista ja päätöksistä voivat sitten kontrolloida komissiota suoraan tai esittää vastalauseen. Myöskin on mainittu, että tietysti yhteispäätösmenettelyjä koskevien asioiden määrä on Lissabonin sopimuksessa huomattavasti lisääntynyt yhteispäätösmenettely alueen laajentunut kovasti, se on ihan oikein. Mutta on myös laadullinen muutos kyseessä juuri tämän säädösvallan siirtämisessä. Eli tässä minun aiheessani. Tässä oli pitkä taistelu, jota me ja monet muut kollegat ovat käyneet Euroopan parlamentissa. Sen ansiosta meillä on nyt saavutettu se, että ne päätökset, jotka josta komissio päättää delegoidusti, niistä parlamentti voi kontrolloida. Monet ehkä sanovat, että kontrolli on ollut jo tähän asti epävirallisesti, se on ihan oikein. Mutta siinä olivat kyseessä toimielinten Tämä tehtiin toimielinten yhteistyötä koskevissa puitteissa, mutta nämä uudet mahdollisuudet, jotka mainitaan kohdassa 2090 Lissabonin sopimuksessa. Se tulee muuttamaan tulevina vuosina parlamentin työtä, erityisesti silloin kun me jäsenet otamme vaarin näistä uusista oikeuksista ja meistä tulikin tulee yhteispäättäjiä. Jotta tämä olisi selvää kuulijoille, myöskin sellaisten keskuudessa, jotka eivät ole asiantuntijoita, niin yritän selventää tätä asiaa. Tässä pyritään sellaiseen asiaan, jolla pyritään paikkaamaan tätä Euroopan demokratiavajetta. Neuvosto ja parlamenttihan ei voi itse säännellä kaikkia asioita. Parlamentilla on täysistunto kerran kuukaudessa. Sitten tulee esille sellaisia tilanteita, kuten tänään, että kaikki eivät voi olla paikalla. Niin siitä huolimatta pätee se, että parlamentti kontrolloi niitä asioita, jotka on delegoitu komissiolle. Tästä lähtien se on mahdollista. Minun mietinnössäni olen pyrkinyt siihen, että selvittäisin sen, että parlamentti pitää kiinni tästä oikeudestaan. Että että pidämme kiinni kaikista niitä oikeuksista, joita meille sopimuksista, uudesta sopimuksesta tulee, että me haluamme oikeuksiamme harjoittaa. Ja se on tae sille, että Euroopan demokratia laajenee. Tässä tietysti tarvitaan lähestä yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa. Mutta nämä oikeudet ovat nyt lainsäätäjien käsissä, siis parlamentin ja neuvoston käsissä. Hyvät kollegat, kiitoksia kaikille teille tästä yhteistyöstä ja kiitoksia huomistanne für die... Kiitokset. Ja komission nimissä komission jäsen Sefcovic. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin alussa heti kiittää herra Zajer ja laadukkaasta mietinnöstä, koska komissiossa arvostamme kovasti parlamentin myöntämää tukea. Sitä on myönnetty horisontaalisen lähestymistavalle delegoiduissa säädöksissä. Lainsäätäjä tietenkin on täysin vapaa sääntelemään perussäädöksissä kaikista kysymyksistä liittyvät delegoituihin kysymyksiin, mutta joitakin suuntaviivoja tarvitaan, jotta vältetään tällainen sirpaloituminen. Ja tämä oli tiedonannon tarkoituksena, kun komissio laati jo joulukuussa ilmaistakseen lainsäätellä, mikä olisi paras tapa, jotta saadaan aikaan käytännöllistä lainsäädäntö jatkossa. Haluaisin korostaa sitä, että komissio vahvasti tukee ajatusta yhteistä ymmärryksestä, jopa toimijoiden sopimuksesta kolmen toimielimen kesken delegoidussa säädöksessä, koska näin saadaan aikaan järjestys ja toimintaan. Mitä tulee sisältökysymykseen, voin toistaa, että komissio on erittäin tyytyväinen tähän mietintöön, vaikka ehkä joistakin peruskysymyksistä olemme eri mieltä, mutta tavoitteet kuitenkin ovat samat. Me haluamme täsmällisyyttä, tehokkuutta, avoimuutta, selkeää oikeudenmukaista vallanjakoa. Jos sallitte minun puhuvan hiukan konkreettisemmin, Muutamia lyhyitä kommentteja joistakin kohdista mietinnössä. Mitä tulee rajoituksen luonteeseen 90 artiklassa toisessa kohdassa? Tässä meillä on hiukan erilainen käsitys ja mielipide, mitä tulee valvontakeinoihin, joita lainsäätäjällä on delegoidusta säädöksistä, mutta emme haluaisi mennä nyt mihinkään juuri sen eh, kiistaan, koska erittäin tärkeää tässä on tarkastella käytännönläheisiä ratkaisuja, mitä tulee näihin konkreettisiin lainsäädäntökysymyksiin. Kun sitten on kyse eh, delegoidun voim, vallan kestossa Tämä koskee tähän hiljaiseen suostumukseen, koska tämä on varsin rakentava toiminta jotkut tällaiset ratkaisut on jo olleet käytössä monissakin lainsäädäntökysymyksissä. Sitten toinen konkreettinen kommentti kestosta, joka liittyy vastustusoikeuteen, vastausoikeuteen. Tässä sanoisin, että tarkastelemme asiaa samalla tavalla, koska mekin pitkälti jaamme esittelijän kannan standardin muotoilusta. Kolme, kaksi kuukautta, jota voidaan mahdollisesti lisätä parilla mm, uudella kuukaudella. Toivottavasti näin tästä olemme samaa mieltä jatkossa kolmen toimielimen kesken ja mielestäni olemme jo nähneet kymmenenkin myönteistä merkkiä siitä, miten tämä on toteutunut käytännössä lainsäädäntötyössä. Kun sitten puhutaan kiireisestä kiireellisestä menettelystä, tästä meillä on myös ollut selkeitä esimerkkejä aiemmin. On kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen. Joskus tarvitsemme varsin kiireellistä toimintaa ja siksi olemme sitä mieltä, että meidän täytyy toimia vieläkin kiireellisemmin kuin mitä esittelijä tässä paperissaan ehdottaa. Ja jos sallitte, niin lopuksi tästä keskustelusta parlamentille. Haluamme tässäkin käytännössä lähestymistapaa, koska parlamentti yhdessä komission kanssa on tehty valtavasti työtä, mitä tulee yli 250 perussäädöksen ö, yhteensopeuttamiseen tavallaan. Ja sitten prioriteetin pitäisi me, meidän mielestämme löytyä niiltä alueilta, joita tähän mennessä ei ole sovitettu yhteen sääntelyprosessin kanssa ajatellen Lissabonin sopimuksen voimaan tulla, meidän pitäisi keskittyä näihin kysymyksiin. Tämäkin on valtava työmäärä, mutta me pohdimme asiaa mahdollisimman käytännönläheisesti ja joustavalla tavalla. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitokset komission jäsen. Nyt sitten ympäristövaliokunnan äh, puheenjohtaja edustaja Lainen. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen. Tällä hetkellä Tätä hetkeä Euroopan parlamentti on kauan odottanut, nimittäin se, että olisimme samalla tasolla ministerineuvoston kanssa, kun valvotaan delegoituja säädöksiä komissiolle. Vuonna 2008 oli 6000 delegoitua asetusta, joten siis kokonainen vuori erilaisia oikeudellisia normeja, lainsäädäntöä, joka meni komission kautta ja parlamentilla oli hyvin vähän oikeuksia silloin. Meitä informoitiin, mutta emme olleet äh, mukana lainsäätäjänä. Mutta Lissabonin sopimus on nyt hoitanut asian kuntoon. Me olemme samalla tasolla neuvoston kanssa, mitä tulee delegoitujen asetusten valvontaan. Ja me haluamme silloin myös äh, pitää kiinni tästä täydessä mittakaavassa. Joten komission jäsen, kun te vetoatte siihen, että täytyy voida toimia nopeasti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme mahdollisimman nopeasti informaatiota, eli välittömästi kun neuvosto informoidaan, myös meitä olisi informoitava. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten ryhmien puhujat. Ensin puheenvuoro. Coelho, kaksi minuuttia. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário, caras e Rouva puhemies, hyvä komissio ja sen kollegat. Mielestäni eh, ennen kaikkea pitäisi onnitella herra Sayeria, kollegamme, tästä erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän on esitellyt tänään. Lissabonin sopimus, kuten täällä on sanottu, niin se lisää parlamentin valtuuksia ja sen myötä tulee voimaan säännöksiä, jotka demokraattista valvontaa vahvistavat. Sen vuoksi meidän pitäisi pelkästään onnitella Sayerin mietinnöstään, vaan myöskin meidän pitäisi olla tyytyväisiä siitä, että tämä uusi järjestelmä on lopettanut tämän komitologian järjestelmän, joka oli voimassa niin pitkään. Nyt on Lissabonin sopimuksessa tämä uusi artikla, joka käsittelee, kuten herra Seijär sanoi, näitä eri asioita, jotka liittyvät tämän talon toimivaltuuksiin monin tavoin. No, ovat nämä delegoidut säädökset ja siinä voidaan antaa joustavuutta äh, tällaisille ei kovin olennaisille äh, asiakirjoille. Ja meillä on tämä laaja kirjo valtuuksia, jotka meidän lainsäädäntönä on määrätty. Ja kuten herra Sahir sanoi, me olemme samalla tasolla neuvoston kanssa, emme ole alisteisia heille enää. Ja muutama aspektia haluaisin tässä Shahirin mietinnössä painotti, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä. No puhemies, ensinnäkin se, että hylkäämme kaikenlaiset säännökset, joista tulisi lisävelvoitteita lainsäädäntäjälle, jotka olisivat artiklan 290 vastakkaisia. Sitten suositus tälle, että näitä eri asiakirjoja ja tietoja varhaisessa vaiheessa välitetään eteenpäin. Ja kolmanneksi se, että kaikki kieliversiot, ja painota kaikki kieliversiot, täytyy antaa ennen kuin mitä näistä asioista aletaan käsitellä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitokset. Sitten SD-ryhmän puhuja Rapkai ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron vihreiden edustajalle Lichtenbergerille kaksi minuuttia. Kiitos nämä usein aliarvostetut rakenteelliset kysymykset, kysymykset, jotka liittyvät tähän institutionaaliseen kolmioon. Ne on tässä mietinnössä äh, koottu loistavalla tavalla kollega Säirin toimesta. Me olemme tehneet hienoa yhteistyötä ja siitä haluaisinkin kiittää. Lissabonin sopimuksen myötä tilanteet ovat muuttuneet, olemme luoneet uusia olosuhteita ja näitä uusia olosuhteita ei saa heikentää takaoven kautta. Tämä on oikeastaan se asia, mistä tässä on kysymys. Se, mistä tässä oli kysymys, eli nimenomaan se, että päästään samalle tasolle Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken myös delegoitujen säädösten suhteen ja että voimme varmistaa, että tämä on mahdollista tässä prosessissa ja että se on myös taattavissa. Sen vuoksi keskeisimmät kysymykset meille tässä ovat se, että luodaan edellytykset, sellaiset edellytykset, että me selkeästi ja oikeaan aikaan saamme käyttöömme kaikki ne asiakirjat, joita tarvitsemme, jotta voimme tehdä päätöksemme ja toisekseen, ei tässä ole kysymys mistään vain tällaisesta sopimuksesta, yleisestä sopimuksesta, vaan siitä, että meillä on sopimukset, selkeät, tiukat sopimukset, jotka eivät joudu, e, joita ei voida asettaa poliittisen mielivallan allaiseksi. Siksi me tarvitsemme selkeät, tarkat säädöt, säännöt, joiden avulla me voimme todellisuudessa turvata parlamentin oikeudet, eikä ainoastaan saada informaatiota. Kiitokset kollega Sajer, yhteistyö oli erinomaista ja toivon, että me kykenemme tällä tavalla toteuttamaan meidän oikeutemme. Sitten seuraavaksi ECR-ryhmän edustaja Sobro ei ole paikalla. Joten nyt sitten EFD-ryhmän nimissä Earl of Mode" kaksi minuuttia. Sooner than I thought. Um, the um, rapporteur is right. Esittelen aivan oikeassa, kun hän viittaa demokraattiseen vajeeseen. Eliittinen rakennelma, joka EU on, siltä puuttuu demokraattista sisältöstä, mutta se on kuitenkin lisääntynyt, eli myötä lisääntyy vielä. Ja täytyy sanoa, että olen hiukan hämmentynyt, että esittelijä huolimatta kaunopuheisuudestaan pitää 290 ratkaisuna. Meidän tulkintamme tästä artiklasta on, että tämä antaa komissiolle tilaisuuden ö, muuttaa tai korvata lainsäädäntöä. Tällainen mahdollisuus on pitkälle menevä ja yleisluontoinen ja se on avoin monenlaisille, oikeastaan valtavalle määrälle erilaisia tulkintoja. Ja me väittäisimmekin, että kun halutaan turvata tällaista vääränlaista vallankäyttöä vastaan, niin äh, on, e, ei voida tarkoituksessa määrin valvoa komissiota ja ehkä esittelijä voisi kertoa, miksi tämä riittämättömyys on mahdollista. Tämän takia tästä syntyy vielä enemmän vallan siirtoa valitulta parlamentilta ei-valitulle komissiolle, vaikka Lissabonin sopimus väittäisi mitä. Ja me olemme aina olleet sitä mieltä ja edelleenkin pidämme kiinni siitä, että Lissabonin sopimuksessa on puutetta demokraattisesti, erityisesti sen takia, että minkäänlaisia kansan että luvattiin kansanäänestystä yhdistyneeseen kuningaskuntaan kaikista pääpoliittisista puolueista ja sitten ne kuitenkin tekivät täyden U-käännöksen. Näin ollen artikla on tuotetta. 290 on näin ollen tuote laittomasta Lissabonin sopimuksesta. Se lisää demokraattista vajetta. Kiinnostaisi kuulla esiteltä, miksi näin on ja sitä pitäisi sitten takia vastustaa. Kiitoksia. Dank. Für... Kiitokset. Ja sitten äh, Hans-Peter Martin, kaksi minuuttia als glühender olen kovin Euroopan myönteinen, mutta olin Lissabonin sopimus vastaan juuri näiden argumenttien vuoksi, joita on kuultu. Se mahdollistaa ne, koska se ei luo tätä yksiselitteisyyttä ja selkeyttä, jota olisin niin kovasti toivinut. Kuitenkin olen realisti. Sen kanssa nyt elämme. Ja mielestäni on hyvin tärkeää vielä painottaa sitä, että joudutaan 290 sallii sen tulkinnan, että ei pelkästään raati voi käsitellä näitä delegoituja säädöksiä, vaan myös parlamenttia. Tämä tietysti aina pitää mielessä. Mutta se, mitä herra Lainen sanoi, no on sekin totta, että tuhansia säännöksiä on tässä jo kyseessä, jotka menevät tällaiselle harmaalle alueelle. Ja ju, juuri Euroopan vastustajia, jotka vastustavat Euroopan projektia, niin jossa Euroopan pitäisi eh, toimia, niin juuri siellä annetaan vastustajien myllyihin vettä, ja tämä koskee suuressa määrin avoimuutta. Erityisesti tämä säännös asiakirjojen antamisesta, se pitäisi selventää. Monet tuntevat Freedom of Information Actin, useat meistä tuntevat Yhdysvaltain käytännöt. Miksi ei kopioida niitä? Ja mahdollistetaan kansalaisille, myös parlamentin jäsenille, että todellakin voitaisiin nämä asiakirjat aloit- aloitteisesti, eikä niin, että poliittisryhmien pitää massiivisesti tehdä väliintuloja. Miksi ei me tällaista oikeutta saada? Miksi otetaan tämä risti näistä tuhansista delegoisuista säädöksistä? Tämä asia seuraamme rakentavasti vielä demokratian vallankumouksessa. Sats. Kiitokset. Kukaan kollega ei ole halunnut osallistua Catch the menettelyyn Ah, anteeksi. Olkaa hyvä, yksi minuutti. domnule komissaari kiitos eh, komission Delegoinnin kohdalla artikla 290 koskee nimenomaan tätä uudistusta Lissabonin sopimuksessa. Nämä ovat delegoituja eh, säädöksiä jotka eivät kuitenkaan voi muuttaa mitään suuria lakeja. Ja sen vuoksi tässä annetaan mandaatti komissiolle. Käytännössä on kysymys siitä, että annetaan mandaatti komissiolle. Ja tähän tulee myös tällainen vähimmäisaika reagoida siihen ja määritellään muutkin takarajat ja ehdot parlamentti ja neuvosto voivat äh, valvoa tätä, mutta ainoastaan delegoituja säädöksiä. Ja parlamentti ja neuvosto voivat äh, tehdä tästä valituksia, mutta se aika ei ole kovinkaan suuri. Sen vuoksi me tarvitsemme tähän enemmän avoimuutta. Onko vielä muita puhujia? Menettelyyn ilman puhujalistaa ei ole. Nyt annan sitten puheenvuoron takaisin komission jäsen Sefcovicille. Perfectly, Madam President. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Jos sallitte, niin kommentoisin nyt näihin puheenvuoroihin. Puheenvuoroja. Olen täysin samaa mieltä sitä herra Lainen, että Lissabonin sopimus toi mukana valtavia muutoksia. Sitä korosti myös esittelijä herra Zayer. Haluaisin vakuuttaa teille, että olemme tässä täysin tietoisia ja me kyllä täyt käytämme tätä näitä menettelytapoja äärimmäisen kun varovasti lainsäädäntäjänä, koska tämä on erittäin tärkeää ajatellen tulevia suhteitamme ja hyvää yhteistyötämme. Mitä sitten tulee näihin kirjalli- kiireellisiin asioihin ja kiireelliseen käsittelyyn? Haluan vakuuttaa teille kaikille, että me käytämme tätä keinoa vain äärimmäisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska em, olemme varmoja, että jos väärin väärinkäyttäisimme tätä välinettä, niin silloin suhteemme kyllä vaarantuisivat ja tämä ei ole meidän intresseissämme. Entäs sitten siitä, mitä herra Koelio ja rouva Lichtenberger sanoivat, haluaisin vakuuttaa teillekin, että te tulemme tekemään kaikkemme, jota takaamme ja välitämme teille käännökset samanaikaisesti kuin neuvostollekin ja tähänkin liittyvät kaikki se tarvittavat käännökset, koska me tiedämme, että Lissabonin sopimus toi mukana tämän tärkeän muutoksen lainsäädännöllisestä ja rahoituksesta kysymyksistä, niin parlamentti on täysin samanarvoinen kuin neuvostollisessa kysymyksissä. Lisäksi aikomuksenamme on kehittää uuden tyyppistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Se olisi mukana jo valmistelevassa työssä delegoiduissa säädöksissä ja haluaisimme toimia tällä tavalla erittäin vahvalta pohjalta. Siksi löydätte ilmauksen tästä uudesta suhteesta myös puitesopimuksessa, josta tällä hetkellä neuvottelemme komission ja parlamentin kesken. Entä sitten herra Martinin kommentit? Nämä toimivaltuudet, joita 290 artiklan pitäisi myöntää komissiolle, en usko, että näin kyllä oikein on, koska te olette lainsäätäjä, joka päättää, myönnetä, delegoidaanko valtuuksia komissiolle vai ei. Te lainsäädäntäjänä, teillä on tilaisuus kumota tämä toimivaltuus tai vastustaa niitä ehdotuksia, joita komissio tekee, joten en voi hyväksyä sellaista tulkintaa, että tässä siirrytään vihreä, äh, harmaalle alueelle, koska nämä toimivaltuudet on selkeästi, selkeästi määritelty ja komissio tulee tätä, näitä sääntöjä noudattamaan. Kiitos ja sitten vielä esittelijä edustaja Sayer és köszönöm a kollégáknak a vitát Kiitos. mind a bizottságokkal és külön... Kiitos arvoisa puhemies. Kiitoksia kaikille kollegoille tästä keskustelusta. Kiitoksia yhteistyöstä kaikkien valiokuntien kanssa. Erityisesti haluaisin ottaa esille ympäristövaliokunnan, jolle tulee monia tehtäviä tulevaisuudessa. Mutta kiitoksia myös hyvästä yhteistyöstä ryhmien kanssa. Mutta komissioneuvoston kanssa on taistelu, se täytyy nähdä selvästi, koska taistelemme oikeuksimme puolesta. Ja kyse on siitä, että meidän täytyy selkeästi todeta omat oikeutemme. Se on selvästi helpompaa tehdä, jos kollegat myös muista ryhmistä ja kaikista valiokunnista jakavat mielipiteemme. Silloin voimme ilmaista mielipiteemme yhtenäisesti ja voimme harjoittaa oikeuksiamme. Se on ihan rauhoittavaa, että komission jäsen tämän General Alignment-asian nopeuttamisesta puhui. Kysehän on ensin ennen kaikkea siitä, että niillä alueilla tehdään tätä täydennystä, joissa yhteisvetäismenettelyä ei ole tähän asti sovellettu. Ja monet kollegat mainitsivat, että on tärkeää että asiakirjoja saadaan käyttöön. Se täytyy todeta toimintaterveellisessä sopimuksessa, mutta täytyy tietää myös, mitä konsultaatiota neuvostossa on käynnissä. Ja mitä tulee oikeuksimme rajoittamiseen, niin hyvät kollegat, lukekaa tämä teksti Parlamentti ei ole tässä oikeastaan saanut oikeuksia. Kohtelias syystä tietysti parlamenttia on kuultu aiemmin, mutta nyt on eri tavalla. Voimme esittää vastalauseen ilman, että täytyy esittää perusteluja. Tämä on selkeä laajennus oikeuksissamme. Ja kuten sanottu, ei tätä muuten voida tulkita kuin oikeuksiemme toimivaltuuksiemme laajennuksena. Ja meistä nyt riippuu, että miten käytämme näitä oikeuksia. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on sitten seuraavassa Brysselin täysistunnossa. No niin, hyvät kollegat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on suullinen kysymys. Suullinen kysymys komissiolle lentoturvallisuudesta toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo.